ja kaikista synkimmistä tapahtumista. Tätä korostetaan myös Euroopan parlamentin päätöslauselmasta viime syyskuulta. Autoritäärinen ja totalitäärinen äh, valtakoneisto, joka edellisellä vuosisadalla pääsi valtaan Euroopassa, on pimeä luku Euroopan historiankirjassa. Toinen maailmansota johti ennen kuulumattomaan inhimilliseen kärsimykseen, sekä äh, sotilaille että myös siviiliväestölle. Kymmenet miljoonat ihmiset äh, murhattiin, karkotettiin äh, totalitaaristen hallintojen toimesta Euroopassa. Sodan muistot tulisi aina säilyttää, jotta näitä kauhuja ei tarvitsisi kokea uudelleen. Tästä syystä on tärkeää löytää tapoja vahvistaa yhteisiä arvoja ja yleisiä periaatteita, joille Euroopan unioni perustuu. On kunnioitettava ihmisarvoa, vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia. Onneksi nuori sukupolvi suurimmaksi osaksi ei ole joutunut kärsimään totalitarismista, mutta nyt on sellainen vaara, että me pidämme näitä yhteisiä arvoja itsestäänselvyytenä. Euroopan traagisen menneisyyden tulisi toimia meille moraalisena ja poliittisena inspiraationa, jotta voimme kohdata tämän päivän maailman haasteet. Yhteiset arvot ovat mahdollistaneet kaikista pisimmän rauhanajan Euroopassa ja niiden täytyy olla jatkossakin meidän demokraattisen yhteiskuntamme kulmakivinä ja niitä täytyy suojella ja jatkuvasti vaalia. Kahden maailmansodan kokemukset ovat opettaneet meille sen, että ei pidä keskittyä eroihin, vaan on elettävä ja työskenneltävä rintarinnan yhteistyössä. Useat sukupolvet ovat vaalineet suvaitsevaisuutta ja osallistamista. Ikävä kyllä Eurooppa joutui kokemaan konfliktin, sodan ja tuhon myös 90-luvulla. Ja tässä puhun omasta kotimaastani, eh, jolla on suoria kokemuksia, jotka ovat aivan tuoreina vielä muistissamme. Tämä on kuitenkin vain lisäsyy jonka takia meidän tulisi kunnioittaa sitä rauhaa ja turvallisuutta, ja jonka EU-hanke on tuonut mantereellemme. Tämän takia meidän tulisi jatkossakin jatkaa tätä työtä ja vaalia näitä saavutuksia myös rajojemme ulkopuolella. Tällä hetkellä yhteiskunnamme, kuntiemme haasteet ovat erilaisia. Xenofobia, nationalismi, populismi, disinformaatio, väkivaltainen radikalisoituminen. Tässä on vain muutamia haasteita. Nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä, joita ei voida ratkaista nopeilla, yksinkertaistetuilla ratkaisuilla. Unionin täytyy olla valppaana ja valmis taistelemaan propagandaa vastaan, joka lupaa tällaisia helppoja ratkaisuja. Nämä lupaukset eivät koskaan voi täyttyä ja ne myös vaarantavat demokraattiset instituutiot ja viranomaiset. Ne pyrkivät jakamaan yhteiskuntamme meihin ja heihin, ystäviin ja vihollisiin. Tämä vaarantaa demokratian ja avoimen poliittisen keskustelun. Väkivaltainen ekstremismi ja äh, saa valtaa ja meidän täytyy kaikkien tehdä työtä, jotta suvaitsemattomuus, rasismi ja muukalaisvastaisuus eivät leviä. Haluan lopuksi korostaa sitä, että yhteiskunnissamme on muistettava oma historiamme, jotta voimme ottaa opiksi kokemuksistamme, emmekä toistaa niitä virheitä, joihin kenties olemme syyllistyneet. Kiitos. Kiitokset neuvostolle tästä puheenvuorosta. Ja seuraavaksi puhuu komission puolesta komissaari Vera Jourova. Olkaa hyvä. Madam, honorable puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitän tästä keskustelusta. Poliittinen historiamme, yhteinen historiamme ja miten muistamme ja jaamme sitä on ratkaisevan tärkeää ajatellen tulevaisuutta ja tätä hetkeä Euroopassa. Niin kuin kuuluisa Sitaroksen mukaan, kaikilla on oikeus omaan mielipiteensä, mielipiteensä mutta ei omiin tosiasioihinsa. Täällä haluamme komission nimissä puhua tosiasioista. Euroopan komissio täysin tuomitsee minkäla- minkä mitkä tahansa väärin, pyrkimykset vääristää historiaa toista maailmansotaa tai musta uhreja, kuten Puola ja nähdä puolalaiset pahatekijöinä. Komissio ei tule suvaitsemaan tällaisia hyökkäyksiä Puolaa kohtaan ja olemme täysin solidaisia Puolan ja puolalaisten rinnalla. EU syntyi toisen maailmansodan tuhkasta ja holokaustista ja kylmän sodan jälkeen. Nämä muistot ovat pohja eurooppalaiselle hankkeelle ja me olemme vastuussa näistä tulevaisuudessakin. Nämä historialliset faktat eivät ole avoimia keskustelulle. Hitler-Stalinin sopimus, joka, jonka ulkoministerit allekirjoittivat Natsi-Saksassa. Ribbentrop ja Molotov tekivät tämän sopimuksen 23. elokuuta vuonna 1939. Tämä sopimus teki tietä toiselle maailmansodalle natsien ja neuvostoliiton äh, liittoutuma mahdollisesti hyökkäykseen Puolaan vuonna 1939 syyskuussa ja sen jälkeen neuvosto joukot hyökkäsivät siinä 17. päivä. Nämä ovat faktoja toisen maailmansodan syntymisestä. Meidän pitää myös muistaa Baltian maiden miehitys ja Besarabian tapaus. On vaikea kuvitella, että oli sopimus, joka pyrki jakamaan mantereen vaikutusvaltapiireihin, joita nämä pahat hallinnot halusivat. Meidän pitää korostaa hirveyksiä, joita molemmat hallinnot tekivät ja ottaa huomioon uskomattoman kärsimykset, jotka syntyivät natsien johdosta holokaustin kautta. Miljoonat juutalaiset menettivät hengensä ja myös muita julmuuksia tapahtui ja miljoonat puolalaiset, romaanit ja monet muut kansalaiset menettivät kansalaisiaan. Kyllä, historia on monimutkaista, emmekä me voi unohtaa tässä sotilaiden roolia. Heillä oli ratkaiseva rooli sodassa silloin, kun Stalin ja Hitler tulivat vihollisiksi. On fakta, että Neuvostoliiton sotilaat ensimmäisenä työnsivät saksalaiset sotilaat pois Keski- Itä-Euroopasta valtavien uhrauksien jälkeen itse Neuvostoliitossa ja miten sen kansalaiset kärsivät. Se on tosiaan, heillä oli avainrooli, kun vapauttivat äh, natsien keskitysleiriltä vaareja, vankeja Birkenaussa ja muualla. Tätä päivää tullaan muistamaan 27. tammikuuta. Sodan jälkeenkin vuosikymmenen ihmiset vielä kärsivät Itä- ja Keski-Euroopassa kommunismin ikeen alla. Usein hallitus saatiin aikaan, valinta saatiin vastoin paikallisen väestön tahtoa. EU on 23. elokuuta, se on pysyvä muistopäivä miljoonille totalitaarisen vallan uhreille. Ja komissio haluaa vaikuttaa tähän omien vastuutehtävensä ja rajoissa ja muistaa näitä rikoksia, joita kommunistikin sai aikaan, niin muu totalitarisuus. Ja meidän pitää muistaa tätä päivää ja to- toimia oman historiamme mukaisesti, mutta meidän velvollisuutemme on säilyttää muisto miljoonista, joita vainottiin, ja pitää heidän muistonsa elossa ja meidän pitää myös tutkia huolellisesti syitä ja käyttäytymistä näissä totalitaarisissa hallinnoissa aivan erityisesti, koska tällä hetkellä ollaan avaamassa tätä synkkää lukua historiassa. Meidän yhteiset arvot, jotka liittyvät ihmisarvoihin, perusarvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan, niitä ollaan jälleen haastamassa ja kyseenalaistamassa. Viittaan nationalisteihin, ääriliikkeisiin ja tällaiseen hajottavaan toimintaan meidän pitää pyrkiä ymmärtämään omaa historiaamme ja rakentaa tätä kautta parempaa tulevaisuutta. EU syntyi heti sodan jälkeen. Tarkoituksena oli saada vahva pohja pitkäaikaiselle rauhalle Euroopassa. Tämän takia on tärkeää, että Eurooppa puhuu näistä kysymyksistä hyvin selväsanaisesti. Historiallisten faktojen vääristäminen on uhka demokraattiselle yhteiskunnille. Meidän se pitää kyseenalaistaa ja haastaa milloin vain mahdollista. Jos väärin, väärää tietoa ja vääristymistä pyritään levittämään, niin se on asia, jota meidän pitää tiukasti vastustaa ja torjua sellainen. Ja minä itse tulen tekemään työtä vahvistaakseni eurooppalaista demokratiaa, jotta me voimme jatkossakin olla vapaita tällaisista uhista. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, odotan mielenkiinnolla tästä tätä seuraavaa keskustelua. Kiitos. Kiitos komissaari Jourovalle tästä puheenvuorosta ja sitten siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ja haluaisin ensimmäiseksi antaa puheenvuoron edustaja Sandra Kalnietelle EPP-ryhmän nimissä Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komissaari. Minä puhun latvian kieltä. Arvoisa puhemies, 8.5. Eurooppa juhlii sitä, että, että toinen maailmansota loppui 75 vuotta sitten ja tuossahan liittoutuneet voittivat sodan. Kreml olisi kyllä halunnut, että Neuvostoliitto olisi julistettu sodan voittajaksi. Mutta täällä on pieni ongelma, nimittäin vuonna 1939 Neuvostoliitto solmi sopimuksen Natsi-Saksan kanssa Euroopan jakamisessa. Tämä antoi Hitlerille mahdollisuuden valloittaa Puola ja muut, muita Itä-Euroopan maita, ja tämä jätti Britannian yksin. Itse asiassa syyskuussa, syyskuusta 39 kesään 1940 Stalinhan toimi Hitlerin rinnalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyllä Neuvostoliittokin oli vastuussa toisen maailmansodan hirveyksistä. Mikään ei tätä faktaa poista. Tätä historiallista faktaa ei kerta kaikkiaan voi vääristellä. Tietenkin venäläisten ihmisten sotasankaruus ja tai että he taistelivat maansa puolesta, mutta tässä ei ole kyse siitä, vaan, vaan valtiojohdosta. Kiitos. Kalniette. Ja sitten seuraava puheenvuoro SND-ryhmän nimissä edustaja Jens Geier, olkaa hyvä. Vielen Frau Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Rouva Jurova, äh, sanoitte tuossa, että kenelläkään ei ole oikeus esittää omanlaisia faktoja. Tämä on hyvä lausunto. Ja sitten vielä muistuttaisin, että missä me nyt olemme. Jos ajatellaan, miten Euroopan unioni perustettiin, minkä takia Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin, ja jos katsotaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön alkusanoja, niin tässähän kyse oli nimenomaan muodostaa vapaakauppa-alue hiilen ja teräksen kauppaan. Ja tämä johtuu juuri siitä, että haluttiin kontrolloida sotaresursseja, haluttiin tehdä yhteistyötä ja haluttiin rakentaa yhteiset instituutiot, ja tämän katsottiin edistävän rauhaa. Ja että hiili- ja teräsyhteisö oli alkua ja nyt olemme tässä, olemme saaneet niin paljon aikaan yhdessä. Ja me tarvitsemme Euroopan kansalaisia, <clears throat> jotta, jotta vapaus toimii. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että media on vapaata, että ihmisillä on mielipiteen ilmaisun vapaus ja että todellisia faktoja saadaan selville ja että, <clears throat> että tietoa ei vääristellä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme vääristelyn kitkemiseksi. Se on meidän politiikkojen vastuu. Kiitos edustaja Gaierille. Ja sitten annan puheenvuoron Renew-ryhmän nimissä puhuvalle edustaja Charles Görensille. Olkaa hyvä. La gestion du passé est toujours... Menneisyyden hoitaminen, käsitteleminen on aina hankalaa Usein se vaatii paljon työtä ja joka tapauksessa se on aivan välttämätöntä työtä. Jean Kahn, joka oli eurooppalaisen rasistisen ja xenofobisen toiminnan seurantakeskon johtaja, hän pystyisi tästä varmasti kommentoimaan pitkäänkin, mutta hän ikävä kyllä on edesmennyt. Historian kirjoissa on edelleenkin paljon epäselvyyttä aina 90-luvulle saakka ja yksi hulluus oli sitaatti itävaltalaisessa historiankirjassa, ikään kuin Itävalta olisi ollut kolmannen valtakunnan ensimmäisenä uhrina. Näin käy, jos ei käsitellä menneisyyteen liittyviä kysymyksiä, jos ei ole rohkeutta käsitellä historiallisia kysymyksiä. On monia, jotka osallistuvat tähän desinformaatioon, jotka vääristelevät historiallisia faktoja. Joko he eivät ole tietoisia kiistämättömistä historiallisista faktoista, taikka eivät halua näihin viitata, taikka eivät nimeä niitä. Tämä jälkimmäinen tapaus on vielä ikävämpi kuin ensimmäinen. Toki voi olla lieventäviä asianhaaroja, joita tätä voidaan perustella, mutta emme voi hyväksyä sitä, että joku toimii huonossa tarkoituksessa mitä me voimme tehdä, kun jotkut kiistävät tapahtuneen ja aivan niin kuin Pierre Vidal Nake totesi, jotkut kiistävät kaiken sen, mitä on tapahtunut. Lähestulkoon kaikki hengissä selvinneet ovat jo menehtyneet, niin meillä on nyt velvollisuus korostaa historiallisia tosiasioita ja niiden muistamista. Haluan nostaa esille esimerkin, josta meidän täytyy inspiroitua. Saksan liitotasavalta. Eli entisissä Bundesländereissä uskalsi kohdata oman historiansa ja siellä toimittiin rohkealla tavalla – ei haluttu ikään kuin pimentää, verhota mitään historian kirjoissa eikä myöskään tiedotusvälineissä. Uusissa osavaltioissa näin ei välttämättä ollut. Jos nyt katsotaan tilannetta, niin historian opetuksen investointi ei suinkaan olisi hullumpi ajatus. Kiitokset edustaja Görens. Ja sitten seuraavaksi Euroopan parlamentin vihreiden ja vapaan allianssin ryhmän nimissä puhuu edustaja Reinhard Bütikofer. Olkaa hyvä. Thank you, President Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari Jourova, haluan kiittää teitä siitä, että tuette Puolaa tässä julkisessa keskustelussa. Hiljattain yhä enemmän on ollut tällaista historiallista keskustelua, eikä ole helppo käsitellä näitä aiheita. Ei ole meidän tehtävämme eikä vastuullamme vapauttaa ketään heidän historiallisista tekemisistään. Historiallinen totuus ei ole valtaa pitävien käsissä eikä se kuulu myöskään parlamenttien enemmistöille, mutta meidän täytyy puolustaa faktoja niin kuin parhaiten ne tunnemme, ja tämä koskee niin neuvostoton hyökkäystä ja heidän kärsimyksiään maassa, mutta se koskee myös lieventämistoimia ennen sotatoimia, mutta kun voitto, voittaja muutetaan rikoksentekijäksi, niin silloin meidän pitää puhua tämän puolesta. Ja jos joku esittää valheita, heitä pitäisi tuomita ja kertoa totuus. Mut yleensä tällainen keskustelu ei koske pelkästään menneisyyttä. Se, että muutetaan historiallisia syytöksiä to- toisiin paikkoihin. Voi olla usein ensimmäinen vaihe, kun pyritään identifioida kohde, jolloin kyse ei ole pelkästään retorisista hyökkäyksestä. Euroopan pitäisi olla tässä asiasta tietoinen. Kiitos edustaja Bytikofer. Sitten ähm, identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä puhuu edustaja Alessandro Panza. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Ikävä kyllä, historiallisia seikkoja vääristellään paljonkin Euroopassa. Kun ajatellaan Italian vastarintaliikettä, niin mehän me vastusta tätä vastarintaliikettä. Emme me halua demonisoida sitä millään tavalla. Mutta tarvittaisiin kyllä täsmennyksiä. Italiassa ei pelkästään ollut partisaania, jotka taistelivat fasisteja vastaan, vaan siellä oli myös kommunisteja, sosialisteja, katolisia, konservatiiveja ja republikaaneja. Tästä huolimatta omassa maassani käydään vääristynyttä keskustelua, jonka mukaisesti tässä natsi- ja fasismitaistelussa käytettiin esimerkiksi julkisia varoja ja unohdettiin ikään kuin objektiivinen historia ja haluttiin vääristää vasemmiston roolia tässä tilanteessa. Täytyy muistaa kaikki nämä osapuolet aina sodan loppuun saakka. Se, mitä fasistit tekivät, niin se täytyy muistaa. Se, mitä partisaanit saivat aikaiseksi, niin se ikään kuin jätetään unholaan ja ei haluta minkälaisia rangaistuksia mistään asioista partisaanitkin äh, surmasivat ihmisiä, naisia, äh, raiskattiin ja minkäänlaista tuomioistuinkäsittelyä tämän jälkeen ei tehty, kun muuten katsottiin, että on fasistien ystävä. On helppoa piiloutua Bella Chaun varjon ikään kuin taakse, niin kuin tässäkin salissa komissaarit tekevät. On tietoa, että Bella Chau ei ollut partisaanien äh, tunnuslaulu. Jokin päivä sitten vasemmistolainen journalisti eh, kuoli. Eh, hän totesi, että kaikki tietävät, mitä tapahtui. Näistä ei uskalla, uskalta kuitenkaan raportoida, koska muuten leimo, leimataan fasistiksi. Eli Gianpaolo Panza. Edustaja, täytyy jossain määrin nyt kuitenkin muistuttaa puheenvuorojen pituudesta. Ja ehkä vielä kerran se, että näissä ajankohtaiskeskusteluissa ei yleisesti myönnetä sinisiä kortteja eikä anneta puheenvuorolistan ulkopuolisia eh, puheenvuoroja eli kyse ei nyt ole tästä aiheesta vaan siitä että tämä on niin sanottu ajankohtainen keskustelu. Ja mennään sitten eteenpäin. Haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän eh, nimissä puhuvalle edustaja Anna Fotigalle. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Arvoisat kollegat, minä täydestä sydämestäni kiitän teitä kaikkia siitä, että hyväksyitte syyskuun päätöslauselman tästä yhteisestä äh, muista, muistamisesta. Jos ajatellaan Hitlerin Stalinin sopimuksen molempia osapuolia, niin silloinhan tässä käytettiin nimenomaan valehtelijoita, lokakampanjoita, petollista vilpillisyyttä, menettelyä, jotta voitiin saavuttaa tavoitteet. Ja sitten, jotta Hitler sai holokaustia eteenpäin, niin Hitlerhän syytti juutalaisia toisen maailmansodan sytyttämisestä. Ja täytyy muistaa, että, että 20 000 puolalaista tapettiin Puolassa ja tuolloinhan Stalin äh, sanoi puolalaisille kenraaleille, Sikarskille ja muille, ilmoitti tästä ja he sitten pakenivat Mantsuuriaan. Ja sen jälkeen, kun neuvoteltiin Potsdamissa toisen maailmansodan päättämisestä, niin silloinkin paikalla oli sotarikollisia. Puolalaiset ja liettualaiset jäivät tässä jalkoihin augustussopimuksen nojalla ja valitettavasti sitten tuo lokakampanja kohdistui taas Puolaan ja muihin nyt tällä hetkellä. Nimittäin presidentti Putin käyttää samoja myyttejä lokakampanjassaan muita maita kohtaan, kuten tuolloin jo Hitler ja Stalin käyttivät ennen toista maailmansotaa tai sen kynnyksellä. Ja tämän lisäksi presidentti Putin nostaa Stalinin toimia jalustalle, pitää häntä sankarina. Tämä asia pitää nyt tuoda keskusteluun. Kiitos. Kiitokset edustaja Fotiga. Sitten Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä ja Pohjoismaiden vihreä vasemmiston nimissä puhuu edustaja Katerina Kanjesna. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat Toinen maailmansota oli järkyttävä tapahtuma. Pörssiramahdus New Yorkissa ei ta- tarkoittanut katastrofia pelkästään bisnesmiehille, vaan se vaikutti myös perheisiin, eh, tavallisiin ihmisiin ja vei toivon paremmasta elämästä. Ikävä kyllä tämän toteutti Euroopassa fasismi ja natsismi. diktaattoreja juhlittiin Madridissa ja Italiassa. Tsekkoslovakia sitten joutui liittolaistensa pettämäksi Münchenissä. Eurooppalaiset vain seurasivat, kuinka sopimus rikottiin ja Tsekkoslovakia tavallaan myytiin tässä, joutui uhriksi. Rangaistuksena oli, olivat sitten keskitysleirit, miljoonat kuolleet, tuhottu manner – Usein syitä ja seurauksia sekoitetaan, ei lueta historian kirjoja eikä kunnioiteta niitä, jotka ovat menettäneet henkensä. Rikollisten täytyy pysyä rikollisena ja vapauteen vapauttajina. Kiitos edustaja Kanjesnalle. Ja sitten annan vielä puheenvuoron sitoutumattomien nimissä puhuvalle edustaja Lefteris Nikolao Alavanosille. Olkaa hyvä. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία Puhemies, on ahdistavaa, että antikommunistiset päätökset, joita EU on tehnyt, on vääristelty historiaa, valehdeltu, provosoitu ja nähty asioita ja miljoonia euroja käytetään ohjelmiin, joilla koulutetaan nuoria. Nuoret tätä kautta ette ole kuitenkaan pystynyt uudelleen kirjoittamaan historiaa kuukausien ajan antikommunistinen kampanja on jatkunut. Tämä päätöslausuma laadittiin syyskuussa jo, ja nyt sitten antikommunismi on tavallaan tullut osaksi Euroopassa DNAta. Tämän politiikan tuloksia voidaan selvästi nähdä. Ihmiset kyllä tietävät, mitä tapahtuu. tapahtuu. Annetaan vauhtia fasismille, äh, kielletään kommunistisia puolueita, yritetään mu- muuttaa historiallista muistoa kautta Euroopan ha- haitataan komission puolueiden toimintaa. Kaikkialla Euroopassa ne eivät saa osallistua vaaleihin, mutta te ette tule onnistumaan, vaikka kuinka yrittäisitte epätoivoisen yrityksinne ja puolustaisitte äh, fasismia. Po- voi tulevaisuus kyllä totuus tulee kyllä näkymään. Me Hitlerin aika jatkuu ja ihmiset kärsivät tästä ja kom- tässä tarvittiin punaista armeijaa ja Neuvostoliittoa. Näiden ihmisten tulevaisuus ei sovi yhtään kapitalistisen hyväksikäytön kanssa. Sosialismista on tulevaisuus kiitos edustaja nicolau alavanos. ja nyt sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja andrzej halickille. olkaa hyvä teillä on yksi minuutti. dziękuję serdecznie. jestem z polski jako. kiitos puhemies. Minä olen puolalainen ja minä olen yksi niistä, jotka esittivät aloitteen tämän keskustelun järjestämiseksi ja haluaisin kiittää parlamenttia ja kaikkia poliittisia ryhmiä siitä, että me nyt keskustelemme asiasta. Haluaisin kiittää Eurooppaa, äh, Euroopan muitakin toimielimiä, komissiota, neuvostoa. Tässä kuulimme keskustelun aluksi oikein hyviä puheenvuoroja. Meidän täytyy seisoa yhtenä rintamana, kun historiaa vääristellään. Me emme voi sitä hyväksyä. Tässä ei voida äh, kääntää katsetta ainoastaan menneisyyteen, vaan ajatella tulevaisuutta. Meidän täytyy solidaarisesti yhteistyössä rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Me emme saa sallia totalitääristen hallintojen syntyä Euroopassa, koska nämä johtavat vain ähm, yksittäisten tahojen valtaan ja miljoonien ihmisten kärsimyksiin. Poliitikot eivät saa jättää historiaa huomiotta ja ihminen, joka ei tunnusta historiallisia tosiseikkoja, häntä ei voida pitää eurooppalaisena. Me tarvitsemme yhteistä historiaa ja solidaarisuutta. Kiitos edustaja Halitski. Seuraava puhuja on edustaja Lesek Miller. Olkaa hyvä. Yksi minuutti Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca! kiitos puhemies 30 vuotta sitten, kun Neuvostoliitossa tuomittiin Hitlerin ja Stalinin sopimus, jonka pyrkimys oli sitoa nämä kansakunnat yhteen lopullisesti. Näytti siltä, että historian luku olisi käsitelty loppuun, mutta nyt tämä nousee uudelleen esille ja taas pyritään kirjoittamaan uudelleen historiaa. Minun maani asemaa ei pidä kyseenalaistaa. Me emme tehneet yhteistyötä saksalaisten kanssa, taistelimme saksalaisia vastaan, perustimme myös maanalaisen liikkeen, vastarintaliikkeen ja maksoimme tästä kovan hinnan. Kuulemme myös, että natsileirejä olisi rakennettu ran, Puolaan koska ilmapiiri olisi ollut niille suotuisa. Tätä emme voi hyväksyä. Kolmannelle valtakunnalle kaikista tärkein fakta oli se, että Puolassa oli hyvin suuri puolalainen yhteisö. Ja ne, jotka pyrkivät väärentämään historiaa, täytyy tuomita. Kiitos edustaja Miller. Seuraava puhuja on edustaja Nikola Beer, varapuhemies. Olkaa hyvä, teillä on puolitoista minuuttia Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat kollegat. Minä olen varapuhemiehenä vastuussa House of European Historysta. Ja tämänkaltaiset paikat ovat entistä tärkeämpiä tässä ajassa, jossa emme ainoastaan unohda historiaa, vaan myös vääristelemme historiaa. Historian vääristelyä tapahtuu ihan joka päivä erilaisilla internetin keskustelufoorumeilla. Sen takia nyt kun puhutaan toisesta maailmansodasta, haluaisin tuoda esille minua lähellä olevan asian, juutalaisvihan. Juutalaisten historian vääristely johti siihen, että kuusi miljoonaa juutalaista murhattiin hirveällä tavalla toisessa maailmansodassa. Nyt 75 vuotta tämän jälkeen tällainen historian vääristely ilmenee jälleen erilaisissa sala salaliittoteorioissa ja muissa. Esimerkiksi BDS, tämä boikotti ja sanktioliike, kehottavat, että älä osta juutalaiselta, juutalaisia pilkataan pilakuvilla, Israelin, Israelin historiaa vääristellään, ja juutalaisten olemassaoloa kyseenalaistetaan jopa YK, YK on äänestysmenettelyissä. Tanssitaan niiden pillien mukaan, jotka säännönmukaisesti jättävät näkemättä historian. Nyt tarvitaan koulutusta. Tämä ilmenee esimerkiksi, tai kävi ilmi jo toisessa maailmansodassa, jos ajatellaan virkamiesten ja tuomareiden toimia. Nyt parlamentin ja komission tulisi yhdessä taistella vihapuhetta vastaan internetissä ja hyväksyä se, juutalaisvihamääritelmä, jonka International Holocaust Remembers Alliance on laatinut. Kiitos. Kiitos edustaja Beer. Seuraava puhuja on edustaja Nikolaus Fest. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Kaikki, jotka tuntevat vähänkin historiaa, niin tietävät, että Putinin historian näkemys on väärä ja puolalaiset ovat tässä oikeassa, kuten olemme kuulleet. Tämä ei kuitenkaan ole keskusteluita täällä pitäisi käydä, vaan se on historian tutkijoiden keskustelu. Nimittäin tämä poliittinen keskustelu on niin eripuraista. Esimerkiksi vihreät ja muut eivät oikein tunne omaa historiaansa, omaa historiaamme. Poliitikoilla, jotka tänä päivänä toimivat, eivät ole vastuussa käydä tällaisia keskusteluja, vaan meidän tämän päivän poliitikkojen tulee keskustella tulevaisuudesta eikä menneisyydestä, vaikka menneisyys toki pitää ottaa huomioon. Ja me emme sitten Pavlovin koiran tavoin voi reagoida jokaiseen Putinin metkuun ja ottaa ne esille täällä parlamentin keskusteluissa. Se ei ole sen arvoista. Ymmärrän puolalaisten tyrmistyksen, mutta Euroopan parlamentissa tästä asiasta ei ole syytä puhua. Kiitos. Kiitos Ja sitten puheenvuoron saa edustaja Dace Melbarde. Minuutti, olkaa hyvä. Komissaars Puhemies, olen historioitsija. Jatkan tätä keskustelua todella mielelläni. kolmetoista lokakuuta viime vuonna. Kreml ilmoitti puhui Riikan vapauttamista 17. lokakuuta on keksitty päivämäärä koska punainen armeija miehitti Latviaa jälleen kerran. Myös toisessa maailmansodassa Stalin-Hitler-sopimuksesta ei puhuta ja E, vasta 21. E, kuukauden jälkeen sotaa, kun Hitler ja Stalin olivat e, liittolaisia ja ihmisiä vietiin vankileirille ja pitäisi tunnustaa, että Neuvostoliitto oli yhteisvastuussa julmuuksista. Tosiasia eivät ole tietysti miellyttäviä Kremlille, ja Valtiassa tätä kutsutaan historian vääristämisenä. Ja meidän pitää muistaa objektiiviset historialliset faktat ja korostaa niiden muistoa, jotka kuolivat, mutta ei pidä ylentää niitä, jotka sotivat. Kiitokset edustaja Melbarde. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Özlem Demirellille. Minuutti, olkaa hyvä. Dankeschön, Frau Präsidentin. Nie wieder Faschismus. Kiitos. Ei koskaan enää fasismia, ei koskaan enää sotaa. Näin Buchenwaldin keskitysleirissä huudettiin. Tästä huolimatta rasismi ja fasismi ovat nykypäivää. Ja täällä sota ja sotaan varustautuminen on tosi asia. Ihmiskunnan historiasta tiedämme, mitä, mihin fasismi johti miten brutaali toinen maailmansota oli ja miten tärkeää on torjua fasismia. Viime vuoden syyskuussa eh, enemmistö tässä talossa kuitenkin oli sitä mieltä, että Hitler, Stalin ja Neuvostoliitto kuuluvat samaan pinkkaan. Tässä eh, täytyisi nyt muistaa vaihtoehtoja kapitalismille – ja me emme voi niputtaa näitä asioita samaan koriin. Jos näin tehdään, historiasta ei ole opittu, muuten historian virheet toistavat itseään. Arvoisat kollegat, punaisen, puna-armeijan kunniallinen kamppailu vapautti meidät kamalasta tulevaisuudesta. Minä kiitän puna-armeijaa, minä kiitän vastarintataistelijoita minä kiitän liittoutuneita, jotka ovat taanneet meille vapauden tänä päivänä. Edustaja, täytyy kuitenkin pysyä puheenvuorojen pituudessa, koska varmasti kaikilla olisi enemmän sanottavaa tällaiseen aiheeseen. Sitten annan puheenvuoron edustaja eh, Antoni Komini Oliveresille. Olkaa hyvä, teillä on puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies. Eurooppalainen projekti syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Me olemme sen perintöä ja siksi meillä on vastuullamme. E, muistan näitä että koska aikaisemmin liberaalit demokrat voittivat totaaliset hallinnot. Eurooppa rakennettiin natsismin ja fasismin kaatumiselle. On mahdotonta ymmärtää eurooppalaista hanketta ilman arveja, jotka liittyvät demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisarvoihin, joita tällaiset hallinnot rikkovat säännöllisesti. Espanja sitä vastoin ei ole rakentanut demokraatiansa Frankis, Frank, Frankin ajan lopumiselle. Hän kuoli vuoteessaan ja hänen kulttuuriperintönsä edelleen on varsin hyvin hengissä, liiankin eh, hengissä. Euroopan, Espanjan siirtymävaihe ei juurikaan liittynyt mihinkään ähm, raja niin kuin Saksassa ja Italiassa tai Portugalissa, kun miten suhtautuu aikaisempaan. Ne ovat tällä hetkellä pysyviä demokratioita ja ne tekevät pesäeron totalitaaristen hallitustensa kanssa. Ja siksi on välttämätöntä, jotta ymmärretään syvälliset syyt totalitarismille, jota tällä hetkellä näkyy Espanjan valtiossa. Tällä hetkellä nationalismi siellä tarkoittaa sitä, että jos ymmärtää yhtenäisyyden maassa, sitä silloin voidaan rikkoa myös ihmisoikeuksia perusoikeuksia vastaan. Ja tästä on kyllä hyviä esimerkkejä. Tämä on nationalismi, joka on pitkälti perua Frankon ajalta, joka on sellaista nationalismia, jota vastaan Eurooppa, EU kuitenkin rakennettiin. Kiitos edustaja Komin. Ja sitten edustaja González Pons, olkaa hyvä Aikaisempi puhuja ö, syyttää Espanjan tuomareita, että, että erilaista syystä, mutta kuitenkin hän voi vapaasti täällä puhua parlamentissa. Uskotteko, että Espanja on autoritaarinen valtio? Hän on henkilö, joka on itse varastanut julkisia varoja. Hän puhuu täällä vapaasti Euroopan parlamentissa. Suurempi vapaus on ihan mahdotonta. Tänä vuonna juhlimme 75. vuosipäivä monissakin asioissa, muun muassa toisen maailmansodan päättymistä, mutta toinen maailmansota ei päättynyt vuonna 1945. Toinen maailmansota päättyi silloin, kun Berliinin muuri kaatui, silloin, kun punainen armeija vetäytyi pois Itä-Euroopan maista, silloin, kun löimme samanaikaisesti fasismin, nationalismin ja kyllä kommunismin myös. arvoisa puhemies sitten annan puheenvuoron edustaja brando benifeille. yksi minuutti olkaa hyvä. kun tällä vaalikaudella puhumme muistosta niin me olemme toimineet parlamentissa varsin hyvin. Minun ryhmäni aloitteesta halusimme äänestää päätöslauselmasta, jonka kansalaiset eh, näkivät, ei niinkään, että totalitarismi olisi tuomittu, vaan pikemminkin niin, että äh, natsismin vaaroista muistuteltiin myös nykypäivinä. Meillä on nyt teksti, joka on aika lailla vaaraton, vaikkakin epäselvä, ja monet kokivat senkin takia loukkaantuvansa. Tämä äh, parlamentti ei osallistunut äh, tai onnistunut välittämään yhteistä näkemystä historiasta. Euroopan parlamentti kuitenkin on tässä yhdistävänä tekijänä. Me pyysimme viime vuonna jäsenvaltioita toimimaan niin, että ähm, ei voida hyväksyä natsistien ja fasistien äh, juhlistamista. Ja Pantsa puhui Bella Ciao laulusta. Sehän on partisaanien tunnuslaulu, vastarintaliikkeen laulu koko Euroopassa. I will say this in English because you might listen to me. Uh, Nyt puhuitte niin nopeasti, että tulkit eivät voi tässä seurata. Olen, hyvästi, olen kovasti pahoillani, joten pyydän hiukan hidastamaan tahtia jatkossa. Kiitoksia. Sitten menemme puheenvuorolistassa eteenpäin ja seuraavan puheenvuoron saa edustaja Michal Simetska. Yksi minuutti. Olkaa. Thank you very much, Chair. I'll try. Kiitos puhemies. Minä puhun, yritän puhua hitaammin omalla kielelläni. Niin, Venäjän pyrkimykset kirjoittaa historia uusiksi ei ole mitään uutta. Se on oleellinen osa venäläistä propagandaa. Ei ainoastaan tämä kosketa Hitler-Stalin sopimusta, vaan myös 60-luvun tapahtumia. Euroopan parlamentti ei voi jättää näitä Putinin pyrkimyksiä huomiotta. Meidän täytyy muistaa, että Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välinen yhteistyö johti valtaviin tuhoihin, miljoonien ihmishenkien menetykseen. Meidän täytyy kunnioittaa uhreja, meidän täytyy pysyä Puolan rinnalla ja pitää kiinni solidaarisuudesta Euroopassa. Se on vastaus historian kyynisyydelle. Jos me sallimme Putinin esittää tällaista propagandaa, niin se murentaa omaa projektiamme ja voi jopa lopettaa koko Euroopan. Juusto no alle Niin, vääristelläänkö historiaa? Sitä ei pidä tehdä, eikä myöskään nykyhetkeä pitää äh, vääristellä. Eurooppa maksaa paljon. Mikä on muuttunut toisen maailmansodan jälkeen? Äh, nyt kun elämme vuotta 2020, mikään ei ole muuttunut. Mitään ei ole muutettu. Äh, toisessa maailmansodassa kyse oli jäsenvaltioiden välisestä konfliktista. Vuonna 2020 käydään taloussotaa, kauppasotaa ja on edelleenkin konflikteja jäsenvaltioiden välillä. Niitä on edelleenkin aivan niin kuin aikaisemminkin. Me näemme tämän myös Libyan dramaattisissa tapahtumissa. Ranska on toisaalla, Italia toisaalla ja Euroopan äh, tulisi sitten ottaa jonkinlaista kantaa Libyan sotaan. Me haluamme välttää sotia Euroopassa ja katseen toiselle, toisalle kääntäminen ei ole oikea strategia. Meillä on konflikteja äh, esimerkiksi talvia kesäajasta, elintarvikkeiden merkinnöistä. Puhemies Sassoli äh, haluaisi poistaa näitä konflikteja jäsenvaltioiden välillä. Täytyy muistaa, miten perustajajäsenet, perustajavaltiot toimivat. Haluan muistuttaa puhemiehelle, että eh, Euroopan kansat maksavat ja kansalaiset maksavat Euroopassa kaikesta tästä. Haluaisin antaa työjärjestyspuheenvuoro edustaja Bytikoferille. Olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, minulla on tosiaan työjärjestyskysymys. Olisiko parlamentaarisesti mahdollista että puhuja, joka sanoisi, että mikään ei ole muuttunut sitten toisen maailmansodan, voitaisiinko tällaista kutsua äh, tällaiseksi hulluksi tai vääristelijäksi? No niin, siis äh, tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä sinisiä kortteja myönnä että oliko tämä puheen työjärjestyspuheenvuoron vai oliko tämä sininen kortti niin valitettavasti tämä jää nyt tähän. jatkamme puheenvuorolistan mukaisesti ja annan puheenvuoron edustaja Isabella Helena Klotzille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. arvoisa Puhemies, arvoisa komissaari, Hiljattaiset pyrkimykset uudelleen kirjoittaa toisen maailmansodan historiaa, johon presidentti Putin on ryhtynyt. Tämä ei tule minään yllätyksenä, mutta meidän pitää olla valpaana puolella muiden Keski-Euroopan maiden kanssa, jäsenvaltioiden kanssa on todistaja ja uhri. Ajattelen molempia totalitarisia hallintoja, ja tämä on johtanut valtaviin vahinkoihin, menetyksiin, ihmishenkien menetyksiin. Tämän takia haluamme jatkossakin muistuttaa kaikkia ystäviämme Euroopassa siitä, että vapaa rauhanomainen EU on vain mahdollista johtuen vain niistä maista, jotka vapautettiin totalitaarisuudesta Ja jos tämä väestön, sillä on vakavat seuraukset. Presidentti Putininkin täytyy muistaa tämä asia. Lähentyminen on vain mahdollista kahden osapuolen välillä, joilla on samanlaiset arvot. Muutoin jälleen tapahtuu vahinko. Meidän ei pidä rakentaa kes- poliittisia suhteita poliittiselle historialle, jota on väestelty Venäjällä. Putinin toimesta. Edustaja Sandra Pereira, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Oikeiston strategia on selkeä. Se on enemmistönä parlamentissa ja sitten pyritään vääristelemään historiaa kommunismin vastaiseksi. Mutta historiaa ei voi tällä tavalla kirjoittaa, totuutta ei voi vääristellä. Vaikka olisikin isot saksalaiset monopolit olleet Hitlerin takana ja vaikka kapitalistit Britanniassa ja Ranskassa auttoivat tasoittamaan tietä toiseen maailmansotaan, ne, jotka olivat tässä mukana, kyllä tietävät, miten merkittävä rooli Neuvostoliitolla oli ja miten paljon kärsimyksiä koettiin nimenomaan Neuvostoliitossa, kun pyrittiin suojelemaan Eurooppaa natseilta. Neuvostoliittolaiset olivat tässä avainroolissa. Ja jos tässä nyt vääristellään historiaa, niin tällöin murennetaan ihmisten demokraattisia ja työoikeuksia. Euroopan sivilisaatio on uhattuna. Meidän täytyy tunnustaa, että fasistit ja oikeisto olivat sodan alkuunpanijoita arvoisa puhemies tänään ei ole kyse siitä miten me ymmärrämme historiaa. tiedämme varsin hyvin ja tunnemme historiamme ja sen tragediat jotka johtuu myös Stalinin toimista. Tänään keskustelemme asiasta, koska olemme kovasti hämmästyneitä siitä, miten herra Putin hiljattain on käyttäytynyt neuvostotyyppinen protaganda, hän on omituisia hyökkäyksiä, hän pyrkii väittämään, että Puola on syyllistynyt itse kohtalonsa. Haluaisimme muistaa todellista historiaa Euroopassa ja seisomme Puolan rinnalla propagandaa vastaan. Ja sitten yksinkertaisen lausun, herra Putin, te ette onnistu, kun yritätte jakaa Eurooppaa tässä historia-asiassa. Me seisomme oikeuden, oh, totuuden takana, koska se on e- Euroopan vahvuus. Me haluaisimme, että sama vapaus koskisi ja oikeus koskisi tavallisia venäläisiä. Historian oppi on selvä. Totuus voittaa aina. Se tulee voittamaan toivoakseni myös Venäjällä. Kiitokset edustaja Kubilius. Ja seuraava puhuja on edustaja Massimiliano Smerilio Yksi minuutti, olkaa hyvä Kiitos puhemies. Toinen maailmansota käynnistettiin kansallissosialistien toimesta ja tämä johti sitten antisemitismiin ja joukkomurhaan, juutalaisten joukkotuhoon. Kyse oli politiikasta, jota toteutettiin vihollisia sellaisia pidettyjä vastaan. Mukana oli erilaisia joukkoja ja tässä sitten lopputulos oli se, että natsismi kukistettiin. Ei pidä pitää samanlaisena erilaisia historiallisia tapahtumia poliittisten tarkoitusperien takia. Historian tutkiminen tarkoittaa sitä, että käsitellään historiaa ja niitä tekijöitä, jotka johtivat juutalaisten joukkotuhoon äärioikeistovoimat äh, lietsovat antisemitismiä ja rasismia. Meidän demokratiamme täytyy tänään taistella uuden fasismin aikakauden äh, koittamista vastaan. Miljoonat ihmiset tapettiin, heitä kiinnutettiin Auschwitzissa, koska siellä krematoriouuneissa äh, tapahtui Euroopan historian synkkä luku. Meidän on taisteltava rasismia ja natsismia vastaan. Se on Euroopan todellinen demoni kiitokset edustaja zmeriljo ja seuraava puheenvuoro on edustaja christian kinealla. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Puhun Romaniaa. Minä tulen Romaniasta ja minun maani on kärsinyt paljon sekä fasistien että kommunistien takana. Minä en ole kiitollinen puna-armeijalle, kuten vasemmistolainen kollegani tässä kiitteli. Minä en halua kiittää puna-armeijaa. Se valloitti Romanian, ei suinkaan vapauttanut sitä, tappoi ja raiskasi ihmisiä. Tämä parlamentti on antanut päätöslauselman, jossa todettiin, että Ribbentrop-Molotov-sopimus oli sodan syttymisen syynä ja että tämä sopimus johti siihen, että natsit saavat valloittaa Puolan. No samaan aikaan puna-armeija valloitti Romanian, älkää unohtako tätä. Ja me tämä hirveä historia on nyt takanamme. Onneksi Saksassa ei enää ole natsihallinto ollut pitkään aikaan, mutta Putin kunnioittaa Stalinia, pitää häntä sankarina. Minä annan tukeni Puolalle tässä kysymyksessä, joka tässä otettiin esille. Kiitokset edustaja Ginea. Ja sitten edustaja Gilles Breton, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies Euroopan parlamentin tämänhetkinen enemmistö on venäläisvastainen. Se hyökkää kaikin keinoin Venäjää vastaan ja haluaa kirjoittaa uudelleen toisen maailmansodan historian tässä päätöslauselmassa, josta on äänestetty viime vuoden syyskuussa. Minä siteraan tekstiä. Toinen maailmansota käynnistyi välittömänä seurauksena äh, hyökkämättömyyssopimuksen seurauksena, Molotov-Ribbentropin sopimuksen seurauksena. Tämä sopimus toki on ollut olemassa. Se osoittaa, minkälaisia äh, rikoksia tehtiin äh, Neuvostoliitossa. Totta kai nämä on tuomittava. Minä itse olen käynyt Tallinnassa, jossa kommunismin uhrit kärsivät. Mutta jos sanotaan, että tämä sopimus oli pääsyy sille, että toinen maailmansota käynnistyi, niin silloin vääristellään historiaa ja sitä minä en voi hyväksyä jätetään historian selkeyttäminen historikoille, historian tutkijoille. Tämä äh, vastustaa teidän manipulointipyrkimyksiänne. Kiitos edustaja Le Breton ja sitten edustaja Angel Janbatski. Olkaa hyvä. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Разбира се, моите симпатии са на страната на Полша и на, на полския народ. Полша беше окупирана от две враждебни... Kiitos Puolan miehittivät vihamieliset voimat ja se jaettiin. Puolaiset patriotit taistelivat Kreon armeijan avulla puolustakseen Puolan itsenäisyyttä ja tästä he ansaitsevat kiitosta. Mutta jos ajatellaan toisen maailmansodan lopputulosta, niin ei pidä olla hiljaa bolshevikki-regiimin uhreista. Heitä pitää muistaa bulgarialainen moottorivene Proma tai laiva. Siinä oli 50 Bulgarian juutalaista ja siihen kohdistui torpedoisku. Titon rikollinen bolshevikki regiimi taas kommunismin lipun alla vainosi valtava bulgarilaiset määrää Makedoniassa. Häpeä heille. Kiitos edustaja Dzhambarski. Ja sitten puheenvuoron saa edustaja Niazi äh, Kiziliurek. Minuutti, olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, ähm, meidän tarkoituksemme on ottaa oppia menneisyydestä, ja jos näin on, meidän täytyy myöntää, että rasismi ja fasismi merkitsevät sotaa. Adolf Hitler vakuutti seuraajansa tällaisin ideologisin välisin. Erik Hobsbawm, suuri historioitsija, on aivan oikeassa todetessaan, että todelliset syyt toiselle maailmansodalle voidaan ilmaista kahdella sanalla Adolf ja Hitler. Täällä valitettavasti viitataan Molotov-Ribbentropin sopimukseen sodan ainoana syynä. Historian vääristely vain tuomitsee meidät toistamaan menneisyyden virheitä. Jotta voisimme säilyttää rauhan, meidän täytyy ottaa oppia omista virheistämme, katsoa historiaamme kriittisin silmin ja vastustaa rasismia, fasismia ja antisemitismia. Eurooppalaisen yhteisen identiteetin rakentamista ei pitäisi tehdä minkään yleistyksen kautta. Me emme saa demonisoida muita omaa identiteettiämme pönkittääksemme. Meidän tulee taistella nationalismia vastaan ja olla tietoisia siitä, minkälainen synkkä historia meillä on. Edustaja Kisiliurek. Ja seuraavaksi pyytäisin, että puheenvuoron ottaa edustaja Radoslav Sikorski. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti przewodnicząca! głosy zarówno skrajnej lewicy jak i skrajnej prawicy pokazują że ta debata. kiitos puhemies sekä äärivasemmistosta että äärioikeistosta kuuluu ääniä jotka osoittavat että tämä keskustelu on todella tärkeä. Olen aika yllättynyt, että presidentti Putin muutti mieltään koska silloin kun hän osoitti kunnioitustaan Puolalle, niin hän ei tuossa vaiheessa mitään tästä sanonut. Ja myös silloin, kun hän osoitti kunnioituksensa murhatuille puolalaisille sotavangille, hän ei mitään tällaista sanonut. Ja Hitlerkin oli sitä mieltä, että Puola aloitti sodan. Eli haluaisin kysyä presidentti Putinilta, haluaako hän todella käyttää tämän kanslerin kanssa samaa sanoja. Tämä on huono idea. Kiitos edustaja Sikorski. Ja sitten äh, puheenvuoron saa edustaja Juosas Olekas. Yksi minuutti. Ačiū gerbiama pirmininkė. Esu lietuvis, minä olen liettualainen, tulen vasemmistosta, mutta minä olen syntynyt leirillä. Olen iloinen kuullessani, että äh, vasemmisto oikeisto äh, väittää tuntevansa nämä rikokset Liettuessa 200 000 juutalaista äh, kansalaista murhattiin ennen kuin tulivat Liettuaan jo kymmeniä tuhansia liettualaisia oli lähetetty leirille. Eh, sodan jälkeen satoja tuhansia lähetettiin leireille, ja eh, murhattiin ja kunnon kyse eh, totalitaristisesta hallinnosta, joka eh, on tappanut ihmisiä. Emme saa unohtaa muita hallintoja. Jos haluamme demokraattista Eurooppaa rakentaa, meidän on puhuttava siitä. Ilmeisesti täällä parlamentissa on sellaisia, jotka eivät tästä tiedä. Meidän on heille kerrottava siitä, jotta he eh, voivat eh, rakentaa vapaata Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Olekas. Ja sitten edustaja Ivars Ijabs. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti Thank you, Chair. Latvian. Kiitoksia, minäkin puhun Latviaa. Kiitoksia, rouva puhemies. Venäjän propagandistiset pyrkimykset tähtävät siihen, että historia vääristeltäisiin. Tämä on osa suurempaa strategiaa. Baltian maissa tällainen propaganda on todellakin hirvittävää. Ripentovin Molotovin sopimusta äh, legitimisoidaan. Ja meidän tulee tämän kaltaisia hirvittävyyksiä vastaan puolustautua. Tämän vuoksi me olemme luoneet Euroopan. Nyt me kuulemme autoritaaristen populistien puhuvan samankaltaisella äänellä. Me emme voi sallia sitä, että autokraatit